mes chers collègues. Hyvät kollegat, kokous on alkanut. Eilen saimme tietää komission kokoonpanosta ja vastuujaosta, salkkujaosta komissaarin kesken. Eilen illalla pidetty Puheenjohtajakokous määritteli ehdotuksen, joka esitetään ryhmien puheenjohtajien kokouksessa tänään, joka koskee jokaista kuulemistilaisuutta koskevaa päävaliokuntaa, kuten myöskin kuulemistilaisuuksien aikataulua. Budjettivaliokunta on päävaliokunta järjestämään edustaja Georgiavan kuulemistilaisuuden yhteistyössä budjetin valvontavaliokunnan kanssa. Kuulemistilaisuuksien aikataulusta sen verran, että ne pidetään 29. ja 30. 9. kuten myöskin ensimmäinen 10. ja sitten 6., 7. ja 8. 10. Pyytäisin, että kaikki kuulemistilaisuudet, jossa budjettivaliokunta on mukana ei, ei pidettäisi silloin, kun äänestämme vuoden 2015 talousarviosta. Olen kertonut myös siitä, että haluaisin olla mukana Kataisen kuulemistilaisuudessa, koska hänen toiminta kattaa myös budjetin. Ja tässä siis se tieto, jonka haluaisin teille välittää itse esityslistasta. E, ilmeisesti se saa teidän hyväksyntänne. Ja näin voimme siirtyä tarkastelemaan äänestyksiä. Ensinnäkin Euroopan globalisaatiorahastojen varojen käyttöönotosta mietintö, joka esiteltiin viime viikolla ja sitä edeltävällä viikolla. Le premier, le premier rapport qui vient en discussion. ensimmäinen mietintö, joka siis Euroopan globalisaatio rahaston varojen käyttöönotosta Castilla y Leonissa, Espanjassa, González Ponsin mietintö. Tunnette nämä tarkistukset. Meillä on tarkistus kuusi joka on jo katettu, josta ei tarvitse äänestää. Tarkistus 7. Sitä mm, puolesta vastaan Et moi aussi. Non. Abstention. Tyhjiä ääniä. Treize voix pour. 13 puolesta, 15 vastaan. Hylätty. Kahdeksan. Sekin on katettu. Yhdeksän. Siitä äänestetään esittelee vastaan puolesta. Vastaan. Niin, anteeksi. Puolesta puolesta ensin. Vastaan. Tyhjiä. Ei ole. 15 puolesta, 14 vastaan. Hyväksytty. 10 on no, katettu. Sama koskee kohtaa 11, 12, 1, 2 ja 3. Tarkistus 4. Sitten vastaan puolesta Je suggère que nous... Ehdotan, että äänestämme tästä sähköisesti. Eli puolesta painakaa vihreää nappia, vastaan painakaa punaista. Äänestys on nyt alkanut. Tarkistus neljä. Äänestys on päättynyt. L'amendement est adopté par 15 voix. 15 Voi anteeksi, siis sanoin väärinpäin. Tarkoitan, että 15, 13 puolesta 15 vastaan kaksi tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Siitä ei tarvitse äänestää. Näin äänestämme kokonaisuudesta. Sähköisesti sekin äänestys. Äänestys on alkanut. Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Puheenvuoropyyntö. En tiedä mitä, mitä täällä tapahtuu, mutta minun äänestyskorttini ei toimi. Donc j'ai voté pour. Minä äänestin puolesta, mutta kun ei toiminut. Äänestys on päättynyt. 28 plus Dubrain ääni, 29 siis puolesta, neljä vastaan ja tyhjiä ääniä. Je vais maintenant passer la parole à... Pardon, je vais... Nous allons voter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 Vastaan. Ei. Vastaania. Ei tyhjiä. Hyväksytty. 8 9 niistä ei kummastakaan tarvitse äänestää. 10. Sinä sitten suhtautuu puol- puolesta ja kaikki muut puolesta. Kiitos. 11. Jälleen esittäjä puoltaa puolesta. 12 esittelijä puoltaa, ketkä ovat puol- myöskin puoltavat samaa. 13 puolesta ei näytä ole vastaan ja ai on, anteeksi. 14 puolesta vastaan Viisi vastainta. Tarkistus yksi, siitä ei tarvitse äänestää. Kaksi puolesta. Kuka vastustaa? Tyhjääniä. tarkistus kolme. Siitä ei myöskään tarvitse äänestää. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää ääntä. Viisi on myöskin katettu. Ja näin äänestetään sähköisesti. Le vote est ouvert. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Kaksikymmentäkahdeksan puoltoääntä, kolme vastaanta, ei tyhjiä ääniä. Niin 29, anteeksi, täällä vielä tämä yksi ääni unohtui. Nous passons au vote des amendements sur le projet de rapport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 baisser les mains. Avis contraire. Qui est contre Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 16. Esitteli puoltaan. Puolesta vastaan. Tyhjää. 17. Esittelijä vastustaa. Mm-hmm. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää. Hylätty. 18. Esittelee puoltaan. Puolesta. vastaan. Tyhjää. Ei tyhjään niin ja hyväksytty. 19. Esittelijä vastustaa puolesta. Äänestetään sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vous avez tous voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Puheen puolesta äänestys päättyy. Seitsemäntoista puolesta viisitoista vastaan. Hyväksytty. Kaksikymmentä Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Tarkistus 1. Tarkistus 1. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Kolme vastaanta. Tyhjään ja Kolme tyhjääntä. Hyväksytty. Kaksi. Esittelen puolta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjiä ääniä. Tarkistus on hyväksytty. Tarkistus kolme. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää ääntä. Hyväksytty. Neljä. Esittelijä puoltaa puolesta. vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ne. Niin. Tarkistus viisi esittelijältä puolesta. Kuka vastustaa? Tyhjää ja niin. tarkistus on hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi. Anteeksi, seitsemän korjapuheenjohtaja. Puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää Kahdeksan puolesta. Vastaan. Kolme vastaan. Kuka äänestää tyhjää? Ei tyhjää. Niin Yhdeksän. Esittelee puolta puolesta vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää. Äänestys on alkanut koko tekstistä. Vous avez tous voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Dupré puolesta. 26 puolesta Kolme vastaan, ei tyhjää. Niin. Nous allons maintenant voter sur les amendements sur le projet de rapport. Ja seuraavaksi Jorgos Kirtsosin mietintö, joka koskee Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa. ja siellä käsitellään Makedoniaa ja Kreikkaa. Tarkistus 6, sitä ei tarvitse äänestää 7. Esittelijä vastustaa puolesta. pense que le vote va être assez partagé, alors je vous suggère que l'on vote. Euh, Ehdotan, että äänestämme sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Dupré, toimiiko se nyt hyvä? Amendement est voté. 17 puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty. 8. Esittelijä puoltaa. Ei tarvita sähköistä äänestystä. Nostan kädet puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää, niin tarkistukset 9, 10 ja 11. Niistä tarvitsee äänestää 12. Esittelijä vastustaa puolesta. Sähköinen äänestys, anteeksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 17 puolesta, 15 vastaan. 13 esittelijä puolta, puolesta vastaan. Kolme ja tyhjää. Ei kukaan hyväksytty. 14. Esittelijä vastustaa puolesta. Äänestää sähköisesti. Äänestys on alkanut. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 20 vastaan ja 10 puolesta, eli hylätty. 15, 1 ja 2, niistä ja 3, niistä ei tarvitse äänestää. 4, esittelee vastustaa, sähköäänestys. Elektroniikki. Oui. tous voté, le scrutin est... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 16 puolesta 15 vastaan. Kaksi tyhjää ääntä. 5, siitä ei tarvitse äänestää. Ja koko teksti. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 29 puoltoääntä, 4 vastaanta, ei tyhjää ääniä. Ja sitten otamme Siegfried Myresanin mietinnön Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoto Romaniassa – 3 571 000 on tämän arvo. Tarkistus. Seitsemän sitten todettu äänestä kahdeksan esittelijä, puol- äh, anteeksi, esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9. Ehkä pitäisi esittelijä voisi ottaa kantaa. This the report Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on mietintö, jonka Viktor Negrescu jätti alunperkäisen muodossa. Meidän olisi pitänyt sanoa, että sitä ei voida hyväksyä, koska ne ehdotti, että hankkeet summaa korotettaisiin inflaatioasteen määrällä, koska tämä hanke on venynyt niin pitkään. Ja se ei ollut kuitenkaan mahdollista. Nyt meillä on suullinen tarkoit- tarkitus, joka nostaa e, esiin tämän ongelman ilman tästä pitkästä ajasta. Ja siksipä minä ehdotan eh, suullista tarkistusta tähän niin, että tarkistuksen loppu on pahoittelee eh, tätä hyvin pitkää 17 eh, kuukauden arviointiaikaa ja koska inflaatioaste 2012-2014 ehm, oli se sellainen, että ostokyky on alentunut, ehdottaa, että tällaisia kysymyksiä käsitellään tulevaisuudessa. Ja tässä muodossa voisimme sen hyväksyä. Quels sont ceux qui sont favorables à l'amendement Näin. Tämän suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan. Kolme vastaan tai tyhjään ja ei Yksi tyhjä Näin. Tämä tarkistus on hyväksytty. Tarkistus 10. Esittelee vastustaa puolesta. Vastaan. Hylätty. 11. Jossa esittelijä tekee tarkistuksen. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Suullinen tarkistus ehdottaa, että poistettaisiin viimeinen osa tätä tarkistusta niin, että kokonaan tämä lukisi niin, että painetaan sitä, että työmarkkinalosuhteet ovat muuttuneet ihmisten 17 kuukauden aikana ja siksi taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen arviointi vuonna 2014 pitäisi ottaa huomioon ja siihen piste. Ja samasta syystä sitten poistetaan tämä loppu. Ja tästä syystä sitten vastustamme IGF-asetusta. E mutta, eli tämä loppuosa pois, mutta muuten näitä tämä hyväksytään. Näin 11 puolesta vastaan. Tyhjää. 11 on hyväksytty. 12. Esittelijä puoltaa. Ja siinä on tarkennus puolesta vastaan. Tyhjään ja hyväksytty 13, katettu 14, esitteli puolta puolesta. Vastaan Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemäntoista puolesta No tässä taas äänestän sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vous avez tous voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17 puolesta 13 vastaan yksi tyhjään. Hyväksytty. 18. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kolme tyhjää antaa. Yhdeksäntoista. Esittelee vastustaa puolesta. vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää, niin hylätty. Yksi ja kaksi, niistä ei tarvitse äänestää kolme. Esittelijä puolta, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Esittelijä vastustaa puolesta. Äänestän tästä sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vous avez tous voté, le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 16 puolta ääntä, 13 vasta ääntä, kolme tyhjää ääntä. Ja tarkistus 5. Esittelijä vastustaa. Sähköinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 16 puolta ääntä, 13 vastaan tai 3 tyhjää. Tarkistus 6 on katettu. Ja nyt koko mietintö. Ja näin äänestetään koko tekstistä. Äänestys on alkanut. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 29 puolesta, kolme vastaanta. Ei tyhjää niin. Nous en venons au projet de rapport euh, d'Anneli euh, Jatenmaki sur le... Seuraavaksi sitten edustaja Jätteenmäen mietintö Euroopan globalisaatiorahaston käytöstä Aragonin alueella. Tarkistus 6 on katettu seitsemän. Siinä on lisätarkistus. Esittelijä puoltaa tätä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ja niin ei vastaan. niin. kahdeksan. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Kolme vastaan taas. Tyhjää. Ei tyhjää, niin ja Yhdeksän. Esittelee puoltaan. Yksi vastaan, niin ei tyhjään niin ja kymmenen. Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Hyväksytty. 11. Siinä on tarkennuksia äänestä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Ensimmäinen osa esittelee puolta, puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole. Toinen osa, joka alkaa sanalla points out ja loppuu is finished sanoihin. Esittelee vastustaa puolesta. Tässä äänestää sähköisesti. Äänestys on alkanut. Vous avez tous voté. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Toinen osa on hyväksytty 17 puolesta 14 vastaan. Tarkistus 12. Myös kahdessa osassa. Ensimmäinen osa Esittelijä puoltaa puolesta. Yksimielisesti kukaan ei taida vastustaa eikä äänestä tyhjää. Toinen osa esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan Kuusi vastaanta tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. 13. Esittele puolusta. puolesta. Vastaan. Onko tyhjään niin ja ei. 14 esittelijä puoltaan puolestaan. Vastaan. Ei tyhjään ja 15 puolesta. Saattaa olla yksimielistä vastaan. Tyhjää. 16. Puolesta vastaan. Kolme vastaanta tyhjää. 17. Annan esittelijä puheenvuoron. Hänellä on tähän tark- tarkistus. Niin paljon. Hän ei ole täällä paikalla. No, No, olette nähneet tämän lisäyksen ja tämän lisäyksen kanssa hän on puolesta. Puolesta vastaan. Neljä vastaanta, ei tyhjiä. Hyväksytty. Yksi ja kaksi Äh, niistä ei tarvitse äänestää kolme. Esittelijä puolustaa puolta, äh, puolesta. Vastaan. Kolme vastaan tyhjää. Ei tyhjää. Niin. Ja neljä. Esittelijä puoltaan puolesta. vastaan. Tyhjää. Viisi on katettu, joten äänestämme koko tekstistä. Äänestys on alkanut. Kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ja mietintö näin tarkistettuna 29 puolesta 3 vastaan hyväksytty. Ja näin äänestykset ovat päättyneet. Annan puheenvuoron Gérard Duprelle, jotta hän voi käsitellä näitä seitsemää siirtopyyntöä, jotka on esitetty Kysymys on talousarviosta 2014 pääluokasta kolme. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomion tähän maksuun 30, joka koskee Etelä-Sudania. Esittele, olkaa hyvä. Euh, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin yksinkertainen asia. Numero 12, 13, 14, 15, 16, 17 ovat ehdottamaan tarpeellisen. Sitä täytyy nyt kerta kaikkiaan hyvä äänestää, koska mikäli niitä ei hyväksytä, niin silloin nyt nämä tehdyt päätökset eivät voi astua operatiiviseen vaiheeseen, ei voida toteuttaa. Eli nämä määrä, tarvitaan määräraha täytyy hyväksyä, jotta hyväksymämme päätökset voidaan myöskin pistää täytäntöön niin tai sen, että mikäli kukaan ei vastusta, ei äänestämme näistä kaikista yhtenä ryhmänä, koska näissä kaikissa on taustalla sama logiikka sur les six amendements. Näistä kuudesta määrärahasiirrosta. Nämähän ovat tarkistuksia tavallaan. Kuudesta määrärahasiirrosta toteasin, että mikäli nämä ovat seurausta päätöksistä, jotka on jo hoidettu, niin loogisesti tästä seuraa, että niistä täytyy nyt äänestää. Ja äänestämme niistä yhtenä ryhmänä kättä nostamalla puolesta äänet. Kiitoksia. Sitten vastaan, että kuka vastustaa? Kolme vastaanta, Ei tyhjiä ääniä. Kaksi tyhjää ääntä. Nyt annan puheenvuoron vielä Gérard Deprelle Ambrun määräsiirrosta 30. Kuten totesin niin puheenjohtaja, tämä on äärimmäisen kiireinen asia. Kyse on määräsiirrosta, jolla siirrettäisiin 20 miljoonaa euroa sekä maksumääräystä että sitomusmäärästä on kyse. Kyse on hätäavusta, humanitaarista avusta ja elintarvikeavusta ja katastrofiavusta. Tarkoituksena on auttaa Etelä-Sudanin konfliktin uhreja. Heidän tilanteensa on suorastaan surkea, erityisestikin suuri määrä lapsia on erittäin tukalassa tilanteessa. Komissio siksi teki tämän määrärahasiirron siirron Tämä tehtiin jo elokuun aikana parlamenttiin ja komissiona. Työ on keskeytetty elokuussa, joten näitä ei saatu hyväksyä aikaisemmin, että tällä asialla on kiire. Siksi minä pyydän, että hyväksymme tämän määräsiirron. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä tämän määräsiirron osalta, jonka herra Dupré juuri esitteli? Nyt hän painoi sitä, että asialla on kiire, joten siitä täytyy äänestää. Äänestämme puolesta äänetään. Kaikki varmaan nostivat jo kättä, joten vasta-ääniä ei varmaankaan ole, eikä tyhjääkään. Joten olemme saaneet nyt päätökseen että Sitten äh, olemmekin saaneet äänestykset hoidettua. Sitten 2015 vuoden talousarvio Tarkistusten jättöaika on miltei loppuun kulunut. Ja toivottavasti satoja sitten korjaamme on runsaassa äänestys. Tämä aika kuluu umpeen kello 12, joten annan nyt puheenvuoron esittelijä Rova Rybialille. Hän voi esittää ensimmäisen arvionsa valiokuntamme mietinnöstä ja muiden valiokuntien lausunnoista. Rouva yleisesittelijä Rubial, olkaa hyvä. muchas gracias, presidente. Eh, como bien dice ya, hay una... Kiitoksia, puheenjohtaja. Te sen jo sanoittekin. Ensimmäinen osa tarkistuksista on jo nähty ja nyt ryhmien määräaika päättyy. Meillä oli 890 tarkistusta viisitoista valiokunnista ja loput yksittäisiltä jäseniltä. 890 kuulostaa paljolta, mutta oikeastaan se ei ole kovin suuri luku, jos verrataan joihinkin edellisiin budjettimenettelyihin. Tässä tämä ensimmäinen talousarvio esitys, sehän tehdään aina äh, vanhan äh, ja uuden kauden välillä, kun tai se tehtiin tässä vanhan ja kauden, uuden kauden välillä, jäsenet lähtevät, uusia tulee vähän, äh, on aina sitten ongelmia kaikkien järjestelyjen suhteen ja vanhoilla konkareilla on tässä vähän etuja. Varmaan voin pää, eri pääluokista kertoa jotain innovaatio- ja työllisyys. Siellä meillä on paljon tarkistuksista 92. Ja monissa ohjelmissa ja pääluokissa yritetään ensin sitoumuksissa ja myös maksuissa palauttaa poistaa komission leik- neuvoston leikkaukset ja palata komission ehdotukseen. Korotukset liittyvät pk-yrityksiin ja muihin. Kolme pankkivalvontaviranomaista. Tässäkin on ehdotettu, että niiden määrärahoja lisättäisiin, joten on aika paljon tällaisia valmistelevia toimia ja pilottihankkeita. Ja jos huomioimme kaikki tarkistukset, jotka menevät yli komission ehdotuksen, niin sitten meillä on melkein 63 miljoonaa euroa yli komission ehdotuksen aluekehitysrahastot, kohesiorahastot, aluekehityspolitiikkaa. Kun on haluttu palata komission ehdotukseen, niin on tehty myös monia pyyntöjä maksujen korottamiseksi, varsinkin jotta saatettaisiin päätökseen ohjelmat edelliseltä rahoituskaudelta ja jotta rahastoja voitaisiin korottaa 22 miljoonaa sitoumuksissa, mutta meillä on myös tarkistuksia, jotka liittyvät maksumäärärahojen. Meillä on yksi pilottihanke 9 miljoonaa sitoumuksina ja 7 miljoonaa maksuina. Toisessa pääluokassa monet vaativat Ähm, palaamista komission ehdotukseen äh, yhdessä äh, pääluokassa, joka käsittelee sokerialan uudelleenjärjestelyjä, niin siinä halutaan lisäystä. tämä tässä on tarkistuksia, tässä on kyse melkein kolmesta miljardista eurosta. Mm. Tätä meidän on tarkasteltava vielä äh, tarkkaan. 66 tarkistusta äh, tehtiin äh, pääluokassa kolme. Halutaan palata komission ehdotukseen, mitä tulee Luova Eurooppa-ohjelmaa, multimediaohjelmaa ja joidenkin virastojen kohdalla, pakolaisvirasto, tasa-arvo, Frontex esimerkiksi. Näitä asioita haluaisin korostaa, koska tässä ehdotetaan, että 20 miljoonalla määrärahoja nostettaisiin mutta että määrärahat jätettäisiin varaukseen siltä varalta, että tulee jotain kiireellistä, johon näitä määrärahoja tarvittaisiin, silloin ne olisivat jo käytössä ja ne saataisiin nopeammin äh, käyttöön. Ja sitten ei tarvitse enää ähm, tehdä täydentäviä äh, talousarvioita. Sitten meillä on 174 tarkistusta 392 miljoonaa yli komission ehdotuksen. Ja tämä menee nyt kyllä selvästi äm, yli hyväksyttävien puitteiden. Jos kaiken hyväksyisimme, niin silloin meidän olisi tämä joustoelementti otettava käyttöön. Tässäkin on kyse Euroopan parlamentin tärkeistä painopistealueista, humanitaarinen apu, Palestiinan apu, yhteistyö itäisten naapurimaiden kanssa. Sitten otsake 5. Tässä haluttiin poistaa hallinnollisten kustannusten leikkaukset. Sitten vielä lyhyesti virastoista. Neuvosto on leikannut 15 viraston määrärahoja. Kahdeksan kohdalla on vaadittu ähm, tämän, näiden leikkausten palauttamista. Kuuden kohdalla mennään yli komission alkuperäisen ehdotuksen ja sitten meillä on kaksi erilaista tarkistusrypästä. Yhdessä tarkistuksissa halutaan mennä yli komission alkuperäisen ehdotuksen, toisessa puhutaan hallintokaaviosta. Mm, komissiohan halusi ensin leikata viidellä prosentilla henkilöstökaaviosta prosentilla vuodessa, mutta sitten on vielä toivomuksena se, että osa näistä työntekijästä laitettaisiin tällaiseen puuliin ja nyt sitten tässä on vielä ylimääräistä 5 prosenttia. Tämä on hiukan monimutkaista mutta näin virastojen kohdalla, mutta jos tätä vertaa tähän alkuperäiseen ehdotukseen, niin kyllä tämä on vähän hankalaa, mutta tärkeää on se, että me tiedämme, mitä on tapahtunut. Hyvä puheenjohtaja, tässä nyt yhteenvetona se, mitä valiokunnat ovat ehdottaneet. Nyt minä kuuntelen mielelläni ryhmien ehdotuksia määräaika päättyy tänään, mutta ehkä ryhmät voivat kertoa minulle, mitä tarkistuksia on vielä odotettavana. Minä olisin mielelläni tiennyt, mitkä maksumäärärahan kohdalla ovat tavoitteet ja mikä on parlamentin strategia, jotta pystyisimme maksamaan maksamattomat laskut niin pian kuin mahdollista, koska mehän olemme tässä aika lailla jäljessä. Kiitoksia. Merci, Madame la Kiitoksia, rouva yleisesittelijä. Nyt antaisin puheenvuoroja ryhmien koordinaattoreille. Fernandes ensin, olkaa hyvä. estamos a iniciar, penso eu, eh, o debate eh, Kiitoksia. Uskoakseni tämä keskustelu on vasta alkamaisillaan näistä tarkistuksista. Muutosehdotuksia ollaan tekemässä. Nähdäkseni tässä on kaksi painopistealuetta, joista on jo päätetty. Me puolustamme siis yksi A-otsaketta, joka liittyy kasvuun ja työllisyyteen. Tämä oli ensimmäinen asia. Nähdäkseni tässä on vielä muitakin ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta ongelmat vielä ratkeavat. Tai ainakin ongelmat täytyy saada pienemmälle tasolle, matalammalle tasolla maksumäärän osalta vuonna 2015. Monivuotiset rahoitusnäkymät, jotka hyväksyttiin vuoteen 2020 asti, ovat matalammalla tasolla kuin vuoteen 2013 mennessä, joten me tarvitsemme tässä joustovälineitä käyttöömme. Parlamentti on pyytänyt, että me tarkastelemme monivuotisia rahoitusnäkymiä vielä ja että komission tehtävänä olisi tehdä tämän osalta ehdotuksensa vuoden 2016 aikana. Tämä uudelleen tarkastelu on tarpeen. Sitä todellakin tarvitaan, koska meillä täytyy olla riittävää lainsäädäntöä kaikkien toimimme tueksi. Tämä ongelma täytyy nyt nopeasti saada hoidettua kuntoon. Tämä on kiireistä myöskin vuoden 2015 osalta. Joten mitä tästä kaikesta voimme päätellä? Rahasta, jolla tuetaan kaikkein vähäosaisimpia, täytyy saattaa sellaisen kuntoon, että se voi toimia. Siinä täytyy laittaa lisää rahaa, koulujen maito ja hedelmä. Kysymys täytyy niin ikään saada maksettua. Ja ennen muuta Euroopan unionin pitäisi osoittaa solidaarisuutta sekä Euroopan unionin sisällä että suhteessa muihin maailmankolkkiin, muun muassa naapuruspolitiikan kautta. Humanitaarinen apu on yksi osa tätä ulkoista solidaarisuutta. Lisäksi tarvitsemme jotakin muutoksia tuohon solidaarisuuden osaan. Ja myöskin yleisemmin ottaen meidän täytyy tarkastella ja pohtia näitä kysymyksiä budjettivaliokunnassa. ja just uh, to support what the... Niin, vain haluan tukea sitä, mitä edellinen puhuja sanoi tästä humanitaarisesta avusta. Käsittääkseni UNZVA-järjestö on tässä kaikkein pahimmassa tilanteessa. Ja tässä on kaikkein pahin kriisi, koska se vaikuttaa erityisesti tähän tilanteeseen. Ja minusta meidän täytyy löytää jonkunnäköinen kanta niin, että voimme maksaa ne maksut varsinkin, jotka on luvattu. Meidän täytyy myös asettaa tiettyjä asioita etusijalle. Jotkut asiat ovat kiireellisempiä kuin toiset. Tietysti on sanottu, että kaikki asiat ovat kiireellisiä, mutta humanitäärisessä tilanteessa meidän täytyy kyllä laittaa jonkunnäköinen äh, prioriteettijärjestys myöskin ottaa käyttöön. Sì, grazie Presidente. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme aivan äh, samaa mieltä siitä, että kaikki äh, kaikkiin toimiin täytyy ryhtyä, jotta pystyisimme ratkaisemaan tämän vakavan maksumäärärahojen ongelman. Ja pyytäisimme myös, että valiokunta määrittäisi prioriteetteja. Meillä on budjetti, meillä on lukuja ja nyt meidän täytyy tämän äh, luvun sisältä katsoa, että mistä voimme ottaa määrärahoja ja siirtää niitä niille prioriteeteille, jonka parlamentti ja komissio ja uusi äh, komissio äh, on mm, Junckerin kautta määritellyt, eli työllisyys, nuorisotyöttömyys, kasvupolitiikka ja sitten otsakkeessa kolme erityisesti maahanmuutto, joten me olemme ehdottaneet joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on lisätä Frontexin määrärahoja niin, että maahanmuutto-ongelma ratkaistaisiin Euroopan tasolla, koko Eurooppa ottaisi asian hoitaakseen. Otsakkeesta viisi me pyydämme komissiota mm, ryhtymään toimiin, jotta löydettäisiin ne maksut, jotka eivät ole mm, prioriteetteja. Mielestämme tässä voitaisiin tässä otsakkeessa tehdä leikkauksia, jotta sitten määrärahat voitaisiin siirtää tärkeämpiin otsakkeisiin. Kiitoksia. Merci, Monsieur Depré. Kiitos sitten, Monsieur Depré. Oui. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän äh, ryhmämme keskusteluita ei ole vielä käyty loppuun, mutta voin nyt antaa hieman jo vihja siitä, mihin suuntaan olemme kallistumassa. Ensinnäkin äh, me katsomme, että vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano ja myöskin budjetti 2015 ovat asioita, joissa meidän täytyy keskittyä lähinnä maksumäärärahapuoleen, koska nykytilanne on erittäin huolestuttava ja siitä tulee suorastaan kestämätön, mikäli jatkamme nykyisen logiikan mukaan. Eli meidän ryhmämme katsoo, että maksimäärän osalta täytyy vähintäänkin päästä samoihin lukuihin, joita komissio alun perin ehdotti alustavassa talousarvioesityksessään. Pitäisi vähintäänkin komission alkuperäisiin lukuihin päästä näiden osalta. Eri budjettikohtiin pitäisi palauttaa komission alkuperäiset luvut. Mitä tulee sitoumuksiin, sitoumusmäärärahoihin ja niiden tasoon. Tästä keskustelua vielä käyty loppuun ryhmässämme. Me katsomme, kuitenkin, että katsomme, että meidän täytyy ensin hoitaa maksumäärärahat kuntoon ja sitten ryhtyä vasta hiomaan sitomusmäärärahoja, koska me voimme käyttää tässä objektiivisia kriteerejä maksumäärän osalta. Sitoumuksilla on hieman erilainen vaikutus. Mutta maksumäärärahan ongelma, mikäli on ratkaistu, niin ei voi hoitaa tätä toistakaan puolta kuntoon. Nyt ei ole vielä määritelty, mille tasolle haluamme määritellä sitoumukset talousarviossa 2015, koska keskustelu on tästä vielä kesken. Mitä tulee sitten äh, maksun prioriteetteihin ja marginaaliin vuoden 2015 talousarviossa ja kokonaissitoumusten taso. Me katsomme, että meidän pitäisi voimakkaasti nyt ponnistella tilanteen korjaamiseksi, varsinkin kun ajatellaan Itä-Eurooppaa ja Ukrainaa. Meillä on aivan erityinen vastuu Ukrainan tilanteen osalta. Emmekä voi nyt sallia sitä, että tuo valtio, joka nyt tällä kertaa, tällä hetkellä käy tällaista pitkälle, pitkällistä sotaa, joutuu vakavaan taloudelliseen kriisiin, josta se ei pääse omin voimin pois. Me katsomme, että humanitaarinen apu ja hätäapu näiden dramaattisten tapahtumien jälkeen Ukrainassa ja myöskin Afrikassa ovat lukuja, jotka täytyy korottaa. Erityishuomion haluaisimme kiinnittää tähän siihen ohjelmaan, joka auttaa pk-yrityksiä, jotta ne voisivat uuden aikaistua ja uudistaa toimintatapojaan. Katsomme, että tärkeää olisi myöskin vahvistaa digitalisointi eri kehitystä eli digitaalitalouden kehittämistä. Kaikkiaan, kaikkiaan katson, että nykytilanteessa pohdintamme ovat vielä kesken vuoden 2015 osalta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst auch mal Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää. Ilolla huomasin, että hän ei pelästynyt, kun hän sai tuhat tarkistusta. Kyllä tämä on hienosti tehty häneltä. ECRstä e keskustelimme tällä viikolla budjetista ja minun on sanottava, että me hylkäämme tämän budjetin, koska me emme pysty tässä budjetissa tunnistamaan sitä, että pääongelma, nimittäin että sitoumusten ja maksumäärärahojen suuri ero joka suurenee jatkuvasti niin, että sitä olisi yritetty tässä pienentää. tiedätte varmasti, mistä on kyse. Me näemme tämän ongelman hyvin selkeästi ja se äh, on myös oikeudellinen ongelma, koska näistä kattamattomista sitoumuksista voi syntyä velkaa ja EUhan ei saa tehdä velkaa. Meillä on, olemme tästä huolimatta tehneet ryhmänä myös joukon tarkistuksia, koska olemme sitä mieltä, että joissain kohdissa olisi hyvin voitu säästää rahaa, joka voi sitten hyödyntää paremmin toisissa kohdin, kun on kyse investoinneista, kasvusta, työllisyydestä. Tämä on varmaan ihan kaikkien mielestä tärkeää. Monet edeltävät puhujatkin tästä puhuivat, joten olemme tehneet siis tarkistuksia noin 80 miljoonan euron koko luokassa, jotka voitaisiin säästää ja sitten luoda varauksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Niin, tämä keskustelu on kyllä valtavan kiinnostava, mutta niin kauan kuin Euroopan parlamentilla on kuitenkin kyky määrätä näistä maksuista, niin meidän rooliamme ei saa vähentää. Meidän täytyy ehdottomasti määrätä tässä myös prioriteetit. Minusta niitä on kolme selkeää. Ensimmäinen niistä koskee humanitaarista ja solidaarista toimintaa kaikissa eri sen merkityksissä sekä sisäisessä että ulkoisessa. Toisessa, toinen asia on kasvu ja työllisyys ja alueiden puheenjohtajana me emme saa myöskään unohtaa näitä rakenteellisia kysymyksiä. Hyvin monet yhteisöt odottavat meiltä jotain ja kysymys on ehdottomasti maksuista ja siitä, että löydetään jonkunnäköinen ratkaisu. Vaikuttaa siltä, että maksukysymys on prioriteetti ja meidän täytyy kyetä toimimaan yhdessä, jotta voimme ratkaista tämän ongelman, mutta meidän täytyy edelleenkin löytää uusia varoja, jos haluamme, että Euroopalla on edelleen sen tärkeä rooli kaikissa näissä kysymyksissä. Merci. La parole est à monsieur Zdechowski. Vážený pane předsedo, děkuji vám za vaše slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää myöskin siitä, että lausuitte minun nimeni niin hienosti. Se aina minua kovasti ilahduttaa. Kiittäisin myöskin rouva esittelijää hänen erinomaisesta työstään, mitä hän on tehnyt talousarvion osalta. Itse toimin lausunnon laatijana kansaisvapauksien valiokunnassa ja minä tiedän, kuinka vaikea budjetti työ on. Siksi minä todellakin nostan hattua esittelijän suuntaan. Omalta osaltani voin todeta, että nähdäkseni on äärimmäisen tärkeää, että EU ei velkaannu. Näin ei saa käydä. Meidän täytyy toimia vastuuntuntoisesti ja meidän täytyy toimia varovaisesti ja ennakoitavasti. Toisaalta hyvin monet tutkimukset osoittavat, että Euroopan unionin kansalaiset varsinkin itäisissä jäsenvaltioissa pelkäävät tulevaisuuden, tulevaisuutensa ja turvallisuutensa puolesta. Tässä viittaisin myöskin siihen, mitä edelliset puhujat ovat sanoneet turvallisuudesta, turvallisuuden tunteista, maahanmuuttokysymyksistä ja niin poispäin. Nämä ovat asioita, joista ei pidä säästää, vaan meidän täytyy toimia vastuuntuntoisesti. Talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä olen tutkiskellut hyvinkin huolisesti lukuisia ohjelmia ja hankkeita, ja voin sanoa, että sieltäkin voitaisiin säästää ei humanitaarisista ohjelmista, vaan joistakin muista ohjelmista voitaisiin leikata ohjelmista, joista rahaa on mennyt hukkaan. Kaikenlaisia konferensseja on järjestetty pelkästään sanahelinän vuoksi ja muitakin hankkeita on ollut, joita ei ole asianmukaisesti valittu. Ei niitä siksi ole valittu, että ne olisivat parhaita, vaan siksi, että on haluttu varmistaa, että jokaisen jäsenvaltiolla on jokin hanke meneillään. Tällaisesta voitaisiin säästää, tällaisesta turistahankkeesta. Tulevassa työssäni tässä valiokunnassa tulen vastustamaan sitä, että rahaa pistetään hukkaan tällä tavalla tulevaisuudessa. Meidän täytyy toimia tässä tiukemmin ja onnea menestystä esittelijälle ja myöskin onnea menestystä tähän budjettikeskusteluun. Äh, sitten Olbrich. Merci, president. Uh, I think that... Uh... Niin, kiitoksia. Meidän budjettikeskustelumme Euroopassa on hieman eri tasolla kuin budjettikeskustelu jokaisessa jäsenvaltiossa ja se, mitä käydään alue- ja paikallisviranomaisten välillä. Sillä me keskustelemme aina ohjelmasta, siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, onko meillä siihen riittävät varat, mitkä ovat prioriteettimme, pitäisikö meidän muuttaa niitä, niiden varojen mukaan, että meillä on, vai miten paljon tarvitaan rahaa, jotta voidaan niihin vastata. Tämä on ihan tavallinen ohjelmakeskustelu seuraavaa tai sitä seuraavaa vuotta varten. Nyt ollaan hyvin erityisessä tilanteessa, koska meidän täytyy keskustella ohjelmasta, mutta itse asiassa emme tiedä, miten suuri tuosta velasta, siis jota ei oikeastaan ole olemassa, tulee sillä vuoden 2014 lopussa oleva summa ei ole vielä tiedossa. Voidaan kuitenkin arvioida, että nyt syyskuussa pelkästään yksi b puuttuu 10 miljardia. Eli Brysselissä olevat vaatimukset nyt odottavat maksujaan ja Niitä on 10 miljardin arvosta. Meillä on vielä kolme kuukautta kuljettavana. Mielenkiintoista on nähdä, miten paljon tämä kuilu on kasvanut sitten vuoden loppuun mennessä. Sekin voidaan suurin piirtein arvioida. Eli minä, minun mielestäni tämä keskustelumme tästä ohjelmasta on hankalaa, koska me emme tiedä, kuinka paljon rahaa tarvitaan vanhoihin maksuihin. Et ei saa unohtaa sitä, että 2015 on N plus kahden viimeinen vuosi. Eli se on viimeinen kerta, kun kaikki nämä hankkeet viedään yhteen. Tämä on aivan itsestään selvää. Mutta meidän budjettimme niiden kattojen mukaisesti, joita meillä on, ei ratkaise ongelmaa. Meidän tulisi olla asiasta tietoisia. Kun keskustellaan 15, niin ongelma ei ratkea. Meillä on edelleen tämä sama kuilu tuolla budjetissa. Ja ihan rehellisesti sanotaan, tämä on vain yksi osa tätä ongelmaa. Me yritämme korjata tätä järjestelmää, mutta itse järjestelmää tulisi muuttaa. Yksi osio on siihen, että meillä on erilaiset kannanotot ja erilaiset ratkaisut olemassa. Mutta entäpä sitten ne maksusitoumukset, jotka palautetaan takaisin nettomaksajille – Raha tulee Brysseliin ja sitten se palautetaan nettomaksajille. Kysymyshän on siitä, että me emme maksa näistä maksuvaatimuksista, vaan maksaa palautamme rahat jäsenvaltioille. Meidän täytyisi siis varmistaa se, että teemme parhaamme. Yritämme korjata tämän järjestelmän. Mutta jos emme tunne todellista budjettitilannetta ja tätä kuilua, niin se on vaikea. Merci. La parole est à monsieur Али. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз искам да поздравя докладчика основния. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin onnitella yleisesittelijää tästä budjetista. Me eh, tiedämme, kuinka monimutkainen tämä prosessi on. Ongelma, jonka valitettavasti toistuu joka budjettivuosi. mitä muutosta ei ole siinä äh, tavassa, jossa, jolla komissio budjetin luo. Budjetti olisi uudelleen järjesteltävä niin, että pystytään maksamaan ne sitoumukset, jotka komissio on tehnyt jäsenvaltioille. Ja sitten syntyy suuria vajeita jäsenvaltioissa. Kuulemisissa ja muutenkin komission tulisi ryhtyä käymään vuoropuhelua ja budjetti, jonka Euroopan parlamentti hyväksyy, ei ole yhteydessä siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu. Meillä on liikaa maksusitoumuksia, mutta kukaan ei näytä niitä maksavan. Toisaalta otamme käyttöön rajoituksen. vajetta saa olla vain kolme prosenttia, mutta samanaikaisesti komissio ei täytä sitoumuksiaan jäsenvaltioille eikä tee maksuja. Hyvä puheenjohtaja, jos me ryhdytyisimme käymään vuoropuhelua jäsenvaltioiden budjettivaliokuntien kanssa. Me voisimme saada ensikäden tietoa ja sitten olisimme joustavampia. Siitä olisi hyötyä sekä Euroopan parlamentille että meidän valiokunnallemme erityisesti ja se helpottaisi myös tiedonvälitystä komission kanssa. Meidän ei tulisi kuulla pelkästään komission virkamiesten näkemystä. Kiitoksia. Merci. Eh bien, Madame le rapporteur général d'Ottawa. Kiitoksia. Sitten äh, rouva esittelijä voi olla hyvillä mielin näiden huomioiden jälkeen, koska tässä on hieman äh, pistetty tarkistuksia tiettyyn arvojärjestykseen, tarkistusjärjestykseen suhteessa muihin tarkistuksiin. Tämä helpottaisi teidän työtä. Kaiken tämän perusteella meidän täytyy määritellä ne kriteerit, joiden valossa me arvioimme näitä tarkistuksia. Aro Korovoru vielä kommentoida, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puheenvuoron käyttäneitä edustajia tästä keskustelusta. Uskoakseni periaatteessa meidän täytyy nyt tarkastella sitoumuksia tässä vaiheessa. Kuulimme ajatuksia siitä, voidaanko saada sitoumuksiin jonkinlainen konsensus poliittisten ryhmien kesken sen varmistamiseksi, että meidän prioriteettimme tulevat hoidetuiksi. Ongelma, joka meillä on edessämme täällä parlamentissa, ei pelkästään parlamentin sisällä, vaan myöskin neuvoston suhteen, on maksumäärärahojen taso. Tällä kuultiin jotakin puheenvuoroja siitä, kuinka suuri aukko tai kuilu on maksumäärärahojen ja sitoumusten välillä. Ja meidän kykymme tilkitä tuo aukko tai kuilu ovat rajallisia. Voimme tietenkin käyttää tässä varausta ennakoimattomia meroja varten, mutta ei tämä tule kattamaan koko tätä kuilua – vuoden 2013 maksujen ja 2014 maksujen osalta. Emme saa katettua kaikkia näitä maksuja, emmekä myöskään vuonna 2015, 2015 saa make, kaikkia hoidettua. Meidän täytyy uudelleen tarkastella koko tätä rahoitustaakkaa ja meidän täytyy määritellä meidän valiokuntamme prioriteetit ja painopistealueita. Tähän palaan myöhemmin, mutta tämä on kuitenkin meidän tavoitteemme. Mitä tulee sitten rahoituskehykseen. Kuinka me hoidamme tämän kaiken? Tämä voidaan suhtautua nyt kahdella tavalla. Joko leikkaamme sitoumusmäärärahoja, tai sitten maksamme sen, mikä on sidottu, ne lupaukset, jotka on tehty. Tästä voidaan tietysti keskustella, mutta jos leikataan, niin mistä sitten leikataan? Mikäli ei ole rahaa maksaa laskuja, niin mitä sitten tehdään? Kaksi vaihtoehtoa oli. Minä ne mainitsin ja kaikkeen liittyy hyvät ja huonot puolensa. Voidaan puhua tietystikin jostakin prosenttiosuudesta suhteesta yhteisön bruttokansantuloon. Mutta entä sitten uudet omat varat? Tällä hetkellä joudumme tekemään leikkauksia, koska muuten näitä 23 miljardia ei saa leikattua. Leikataanko maataloudesta vai aluepolitiikasta vai mistä leikataan? On helppo sanoa, että no leikataan sitoumuksia, mutta mistä nämä kaikki miljoonat sitten haalitaan kokoon? 500 miljoonaa pois maataloudestako vai, tai sitten tuhansia miljoonia täytyy leikata yhteensä kaikkialta muualta. Tämä kaikki johtuu siitä, että neuvoston asenne on ollut sellainen kuin se on ollut koko tätä keskustelua silmällä pitäen. Mikä olemme pitää kiinni sitoumusmäärärahoista sen sijaan, että niitä leikataan, niin jostakin täytyy löytää rahaa. Koska ei, mit, ei ole mitään älyä siinä, että maksumäärät ovat matalammalla tasolla kuin sitoumusmäärät. Tietystikin joskus varojen käyttöaste on 100 prosenttia, mutta oli miten oli, kaikki täytyy saada katettua. Jäsenvaltiota pyrkivät pikemminkin leikkaamaan Euroopan unionin talousarviosta maksuja. Ja mikäli leikkauksia halutaan tehdä, niin kuka tästä sitten viime kädessä kärsii? Kuinka saadaan tämä 23 miljardia hallittua kasaan? Siinäpä kysymys. Aluepolitiikasta kun leikataan vai kasvupolitiikasta vai tutkimuksesta? Mistä leikataan? Ei kukaan pidä yhdestäkään leikkauksesta huolimatta siitä, mistä leikataan, joten puhutaanpa nyt hieman tarkemmin Yleisellä tasolla on helppo puhua, mutta käytännössä leikkaukset tekevät kipeää. Et oli detail. Niin, paholainen piilee aina näissä yksityiskohdissa. No, me voimme palata tähän vielä, ja näihin tarkistuksiin voidaan vielä palata, ja voidaan tällä välin pyrkiä löytämään jonkinlainen vastuun tuntoinen ratkaisu keskusteluissa. Valiokunnassamme on käyty hyvinkin paljon neuvotteluita ja budjettivaliokunta pyrkii heijastelemaan todellisuutta. Ja politiikassa realiteetit usein menevät vastakkain, ne ovat törmäyskurssilla. Minä luotan teihin kaikkiin. Uskon, että teillä kaikilla on hyvä oikea asenne, emmekä aina liian helposti periksi nämä rallit, maksamattomat määrärahat ja niiden karkaaminen käsistä on ongelma. Nyt on tehty sitoumuksia ja lupauksia, ja meidän täytyy maksaa tehdyt lupaukset. Joskus saattaa olla jotakin kuukausia tai vuosia jopa, jolloin on vaikeuksia. Ja kun käydään poliittista keskustelua, niin on helppo tehdä johtopäätöksiä, että no, no te- tehdään vielä jotakin lisäsitoumuksia. sitoumuksia ja monivuotiset rahoituskehykset vuodelle 2020 ovat johtaneet siihen, että maksumäärärahojen ja sitoumusmäärärahojen välinen kuilu on kasvanut. Meidän varmistaa, että näin ei enää käy, että tämä ei pahene. Maksamattomat laskut vuodelta 2013 olivat ongelma ja jälleen kerran tästä on tulossa ongelma vuoden 2014 lopulla. Tämän asian osalta Tämän asian käsittelemiseksi on määrä järjestää korkean tason työryhmässä tarkastamaan julkisen sektorin rahoitusta 24. syyskuuta. Neuvosto ja komissio ovat siellä mukana tuossa työryhmässä. Ja tietystikin me silloin otamme tämän asian esiin tuossa kokouksessa. Mikäli kuulin oikein jotakin kommenttia, joita täällä esitettiin, ei tämä tilanne ole niin yksinkertainen. Joissakin jotkut valtiot halusivat jälkikäteen myöhäisessä vaiheessa lähettää laskuja ja jotkut sitten marras-joulukuussa sanovat, että lasku ei voida maksaa, koska varanhoitoasetus on määrä, että 60 päivän sisällä asiat hoidetaan. 60 päivän sisällä ne vasta täytyy maksaa. Ja epäilemättä me joudumme tekemään lisätutkimuksiakin ja ottamaan lisää selville, missä oikeastaan mennään – niin, että emme tässä joudu mene millä tavalla halpaan suhteessa komission ja neuvoston keskusteluissa. Meidän täytyy olla selkeä kuva maksamattomista laskuista, koska muutoin saattaa olla, että tässä esitän sellaisia argumentteja, että no ei tämä ole mikään ongelma, kyllä aina jokin ratkaisu löytyy. Koska saattaa olla, että tässä muuten mennään teille. Meidän täytyy olla oikea kuva tilanteesta. Mitä tulee rahavirtoihin. En nyt halua puhua naivina henkilöllä, joka on vasta tulokas, uusi tulokas täällä. Toteasin, että kasvava kuilu maksumäärän ja sitomusmäärän välillä on ongelma, ja sikäli kun se on vain mahdollista, niin kenties meidän täytyy työstää tätä ongelmaa ja pohtia prioriteetteja. Minä luotan tässä tähän valiokuntaan siinä, että oikea asioiden tärkeysjärjestys saadaan laadittua 29. ja 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta meillä on vielä tilaisuus tarkastella näitä muutosesityksiä, yleisesittelijänkin tekemiä tarkistuksia. Ja toivotan hänelle ja kaikille muillekin meillä tässä rohkeutta ja menestystä tässä keskustelussa. Tämä siis tulevasta, mutta ennen kuin aloitamme tämän aivoriihikeskustelun. Totesin tulevien kuukausien työstä seuraavaa. Meillä on täällä muitakin asioita hoidettavana. Globalisaatiorahaston varojen käytöstä. Meillä on täällä mietintö. Mietintö annan ensi puheenvuoron Patricia Sulinille, joka esittelee mietintöluonnoksen. Tämä koskee globaalisen rahaston varojen käyttöä Comunidad Valencianan alueella Espanjassa. Kyse on miljoonasta 19 tuhannesta eurosta suurin piirtein. Rova esitteli, alkaa hyvä. Hvala predsedujoči za besedo. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ei kaikille, jotka ovat vielä, olette vielä täällä paikalla. Espanja on puutunut, pyytänyt apua globalisaatiorahastolta, jotta voidaan edesauttaa irtisanottujen työntekijöiden asemaa Valencianan alueella. Miljoona 19 184 euroa on kyseessä. Tämä, tämän alueeseen globalisaation osunut oikein kovasti. Ja 2013 huhtikuusta joulukuuhun 633 ihmistä 142 yrityksessä erotettiin. Lisäksi 2008-2012 aikavälillä noin 15 000 työpaikkaa menetettiin. Ja näin metallituotteiden valmistuksessa tapahtunut työpaikkavähennykset ovat seurausta talouskriisistä. Globalisaatiorahaston yhteisrahoittamat menettelyt kattavat 300 työntekijää. Ne sisältävät henkilökohtaisen tuen irtisanotuille työntekijöille, koulutusta, ohjausta, yrittäjyyteen suuntaamista ja niin edelleen. Euroopan, äh, Espanjan viranomaiset ryhtyivät täytäntöönpanemaan näitä toimenpiteitä 26.2014 alkaen, jotta voitaisiin nopeasti tarjota irtisanotuille työntekijöille apua. Tämä kuuluu myös vuoden 2014 budjettiin ja Espanja on esittänyt 25.3. tänä vuonna tämän hakemuksensa. Euroopan komissio taas julkaisi arvionsa 12.8. Hakemus täyttää äh, kriteerit, joita näillä hakemuksilla on asetettu. Ja talousarviosta avun myöntäminen näin voidaan suorittaa. Lisäksi odotan mielelläni kommentteja ja ehdotuksia ja teen parhaani, jotta voisin sisällyttää ne tähän mietintöön. Kiitoksia. Merci, Madame la rapporteur, pour euh, cet éclairage. Kiitoksia Rova esittelelle tästä selvennyksestä. Onko tähän huomiota tai kommentteja tai kysyttävää? Ei tunnu olevan. Valiokunta tulee tarkastelemaan muutosesityksiä, mikäli sellaisia tulee, ja lopullinen kanta tähän lyödään lukkoon 6. lokakuuta, nähdäkseni 6. tai 7. lokakuuta. Tämä on sitten esityslistalla. Nyt annan sitten puheenvuoron Paul Rybihille, joka esittelee mietinnön. Tämä koskee Henkin alueen tilannetta Belgiassa ja tätä koskevaa pyyntöä. Herra Fernandes on täällä pyytänyt puheenvuoroa. Tämä on un relatorio, joka propõe a 570... E Kiitoksia. Tässä on kyse 570 000 945 euron arvosta ja tarkistus, tämä ehdotus jätettiin 20 jätettiin kesäkuussa ja, ja tämä ta, kattaa vaat, on kaikkien rahaston vaatimusten mukainen tämä pyyntö ja siksi meillä ei ole mitään ongelmaa hyväksyä tätä tarkistusten jätön määräaika on ensimmäinen lokakuuta täällä valiokunnassa ja kuudes tai seitsemäs lokakuuta on äänestys. Täysistunnossa äänestetään 20. lokakuuta. Siinä kaikki, kiitoksia. Kiitos herra Fernandes. Onko tähän mitään huomautettavaa tai kysymyksiä? Ilmeisestikään ei ole. Siinä tapauksessa me voimme nyt siirtyä tähän varsinaiseen aivoriihi-osioon kokoustamme, eli tähän seminaariin. Tämä järjestetään suljetuin ovin, tämän kokouksen osa. Joten nyt pyytäisin, että ne, jotka eivät ole valiokunnan jäsenten työntekijöitä, voivat nyt poistua paikalta. Teidän äh, aamupäivänne työ on nyt tehtynä, joten voitte poistua täältä. No.